Good morning. Hyvää huomenta kaikille kollegoille ja tervetuloa aluepoliittisen valiokunnan kokoukseen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Korina Kretun. Hän on komission jäsen ehdokas aluepolitiikasta vastaavasti, vastaavaksi komission jäseneksi. Toivotan tervetulleeksi Michael de Brunin. Hän on alueiden komitean puheenjohtaja ja myöskin komission ja neuvoston edustajat. Tämä kokous menee eh, nettilähetyksenä verkkoon, jotta Brysselin ulkopuolellakin asuvat kansalaiset voivat eh, seurata tätä nyt tai myöhemmin, koska nauhoitus tulee olemaan saatavilla Euroopan parlamentin nettisivustolla. Suuntaviivat komission hyväksymiseksi löytyvät työjärjestyksen artiklasta 16 ja siellä sanotaan, että parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, Eurooppa-sitoumuksensa ja henkilökohtaisen riippumattomuudensa perusteella. He arvioivat myöskin heidän salkkutaitonsa ja tietonsa ja viestintätaitonsa. Komission jäsenehdokkaat ovat jo kirjallisesti vastanneet kyselykaavakkeeseen ja nämä kirjalliset vastaukset on kaikilla kielillä toimitettu valiokunnan jäsenille. Haluaisin selittää tämänpäiväisen kuulemisen rakenteen. Aluksi komission jäsenehdokasta pyydetään pitämään alustuspuheenvuoro, joka voi kestää maksimissaan 15 minuuttia. Sen jälkeen meillä me otamme 45 kysymystä valiokunnan jäseniltä ja komission jäsenehdokasta pyydetään vastaamaan ping-pong-periaatteella, eli kysymys-vastaus, kysymys-vastaus. Me lähdemme liikkeelle kysymyksillä, jotka tulevat seitsemän poliittisen ryhmän puheenjohtajilta edustajilta Heillä on viisi minuuttia. Tähän menee viisi minuuttia, eli yksi minuuttia kysymykseen, kaksi minuuttia vastaukseen, yksi minuuttia lisäkysymykseen, yksi minuutti lisävastaukseen. Toisella kierroksella meillä on 38 kysymystä kolmen minuutin osioissa, yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Sitten annan puheenvuoron herralle Bruunille. Hän on alueiden komitean puheenjohtaja. Hän saa pitää lyhyen puheenvuoron. Ja lopuksi Korina Kretu, komission jäsenehdokas, saa viisi minuuttia loppupuheenvuoroonsa. Puheaika jaettiin Dontin menetelmää noudattaen ja poliittiset ryhmät päättivät puheenvuorojen järjestyksen. Kysymyksiä ei ole ryhmitelty aiheittain. Minun tulee painottaa sitä, että on välttämätöntä, että kaikki puhujat pitävät kiinni puheajoista. Jos ette näin tee, niin sitten meiltä loppuu aika kesken, eivätkä kaikki jäsenet äh, saa puheenvuoroa. Kuten täysistunnossakin, täällä on kello, joka näyttää teille, kuinka pitkään olette puhuneet. Meillä on myöskin tulkkaus 23 kieleen ja täten kaikki puhujat voivat käyttää omaa kieltänsä, mutta voisinko pyytää teitä puhumaan kohtaullisella vauhdilla. Näiden alkupuheenvuorojen jälkeen toivon, että menettely on kaikille selvä ja avaan keskustelun ja haluaisin antaa ensin puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle. Hän saa siis puhua maksimissaan 15 minuuttia. Alustuspuheenvuoron jälkeen otamme kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä,